tämän edellisen kehitysyhteistyörahoitusvälineen jatkon neuvottelujen kannalta. Kiitos. No niin, me päätimme asian keskustelun tästä ja asiasta äänestetään huomenna kello 12. 12. Seuraavana kollega Walliksin mietintö. Toimintavaihtoehdot kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta kohti. Neljä minuuttia Rova Valisille. We've been talking about it. Olemme keskustelleet tästä asiasta jo yli kymmenen vuotta ja nyt on aika ryhtyä toimiin. Jos koskaan oli sellainen hetki, jossa sisämarkkinat tarvitsivat lisävauhtia, se hetki on nyt. Oikeudellisten asioiden valiokunta suosii toista eurooppalaista sopimusoikeutta – me uskomme, että se voisi auttaa, mutta kriteerit tulevat olemaan tiukkoja seuraavan askeleen suhteen. Meidän täytyy toimia korkealla tasolla kuluttajien suojelun suhteen korkeammalla kuin monessa jäs- monissa jäsenmaissa. Tämän toimen täytyy olla helppo PK-yrityksille. Niiden pitäisi voida saada kunnia maininta, kun ne käyttävät tätä, ja se ei saa olla ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa. Prosessin täytyy perustua tosiasioihin, vaikutusten arviointeihin, ja parlamentin täytyy olla täysin siinä mukana. Ja kuten sanoin, nyt puhumisen aika on päättynyt, meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Eräät ovat hermostuneita ja sanovat, että meidän pitäisi vain käyttää tällaista työkalupakettia. Voisin sanoa näille henkilöille, että heidän pitäisi olla hyvin varovaisia, sillä minä epäilen, että työkalupaketti, jossa ei ole mitään valinnanvaraista instrumenttia, saattaa puuttua kansalliseen lainsäädäntöön enemmän kuin sellainen työkalupakki, jossa on valinnan vapaa instrumentti mukana, sellainen, joka täydentää eikä uhkaa kansallista lainsäädäntöä. Meidän pitäisi siirtyä eteenpäin ja pystyä siirtä, tarjoamaan jotakin Euroopan unionin kansalaisille ja pk-yrityksille instrumentti, joka todellakin varaa oikeuden kaikille. Puheen aika on päättynyt. Meidän pitää siirtyä eteenpäin. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitos kollega Wallis. Avaan Catch the Eye-menettelyn ensimmäisenä kollega Valtasaare. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Arvoisa komission edustaja, haluan esittää kiitokset Ruva Wallisille. Hän on tehnyt <clears throat> mietinnön, jonka sisällön osalta olen täysin samoilla linjoilla. Mielestäni ainoastaan vaihtoehtoinen sääntely keino voi edes auttaa tilanteen äh, järjestyksen saamista, kun puhumme eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Sen äh, tarkoituksena on edesauttaa kansallisten äh, sopimusoikeutta säätelevien toimien luotettavuutta. En kuitenkaan tue niitä ehdotuksia, jotka haluavat laajentaa tämän äh, menettelyn äh, <clears throat> soveltamista myöskin äh, nettikaupan käyntiin. Mielestäni tämä on liian pitkälle viety ehdotus. Pikemminkin kyse on siitä, että saadaan aikaiseksi viitekehys, jonka puitteissa oikeudellinen tilanne on kauppasopimusten osalta kunnossa. Kiitos seuraavana Rova Regna. Herr Vorsitzender. Kiitos. Puhemies, komissaari Reding. Eurooppalainen sopimusoikeusväline on hyvä ajatuksena, mutta siitä pitää olla jotain hyötyä eurooppalaisen, Euroopan kansalaisille, koska muuten tällainen eh, säädös tai tämmöinen idea ei kanna. Kuluttajille pitää jotain hyötyä tällaisesta olla. Eh, mietinnön perusajatus eh, on tämmöinen valinnainen väline. On hieman liian vaikea kuluttajille olisi, sitä ei varmasti koskaan kuluttajat itse tulisi tällaista välinettä käyttämään, koska ei kuluttaja osaa sanoa, minkä maan puoleen hänen pitää kääntyä, koska toisella puolella on suurkauppiat. Mutta tietenkin, jos tämä on valinnainen väline, niin se, sen lisäksi pitäisi tutkia muita vaihtoehtoja, jotka liittyvät tähän välineistöön. Kiitos. Kiitos kollega Reigna. Äh, kollega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kollegovia. Kiitoksia herra puheenjohtaja, rouva komission jäsen, kollegat. Minä haluaisin kiittää rouva Wallisia tästä hyvin rohkeasta askeleesta. En tiedä, kuinka tämä aloite tulee jatkumaan, mutta meidän pitäisi pyrkiä helpottamaan tilannetta ja luomaan oikeudenmukaisempi tilanne eurooppalaisille kuluttajille niin, että he voisivat ostaa samalla tavalla, samalla ehdolla omassa maassaan ja muissa maissa. Mitä tulee lainsäädännön monimutkaistamiseen tai siihen, että meillä olisi väline, joka olisi vapaaehtoinen Euroopan unionissa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, mutta todennäköisesti se ei ole elinkelpoinen meidän pitää todennäköisesti toimia hyvin erilaisten oikeusjärjestelmien kanssa, mutta tämä on yrittämisen arvoista. Meillä ei ole mitään menetettävää. Ja lopuksi kollega Roituva. Děkuji. E, paní komisařko, dobrovolný smluvní institut, i když přináší... Mm, hyvä komissaari, tämmöinen valinnainen järjestelmä sisältää ongelmia, mutta jos se on tapa poistaa eroja sopimusoikeudellisista ongelmista, jotka saattavat 60 prosenttisesti estää rajat ylittävää liikennettä, niin se on hyvä. Mutta yritysten kannalta tässä on joitakin sudenkuoppia, kuluttajaoikeus, sopimusoikeus, vero, lainsäädäntö, tilinpäätöstandardit ja niin edelleen, lisenssijärjestelmät. Kymmenessä maassa asia, kuluttajat eivät saaneet ostettua lähes puolia sadasta tuotteesta, jotka kuuluvat tähän tämmöisen testipatteristoon, vaikka ne ovat muissa maissa halvempia. Sen takia on hyvä, että on, olisi jonkunnäköisiä mallisopimuksia kaikilla kielillä, mutta ongelmia tähän kyllä liittyy vielä hyvinkin paljon, jotka pitää ratkaista. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitos Roitova. Näin me saamme päätöksen Catch the Eye-menettelyn. Ja sitten lopuksi eh, komission varapuheenjohtaja Reding. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää rouva Wallista yhdessä Sirpa Pietikäisen kanssa tästä erinomaisesta työstä tämän asian parissa. On hyvin selvää, että globaalin talouskriisin vallitessa sisämarkkinoita pitää vahvistaa ja me tarvitsemme sisämarkkinoita, jos me haluamme saada aikaan kasvua, työllisyyden nousua ja innovaatiota. Mikä tilanne sitten on? Yksi neljästä yrityksestä tekee rajat ylittävää kauppaa. Vain yksi neljästä. Ja ne, jotka tekevät sitä, rajoittavat toimintansa vain muutamaan jäsenmaahan. He menettävät mahdollisuuden käyttää sisämarkkinoita hyväkseen. Mitä seurauksia tällä on kuluttajille? He eivät saa hyötyjä sisämarkkinoista hekään. 61 prosenttia rajat ylittävistä tilauksista jää toteuttamatta näistä syistä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on aspekti, jossa sisämarkkinat eivät toimi yrityksille eikä kuluttajille. Ja tämä on syy sille, että komissio on aloittanut arvioinnin liittyen tähän eurooppalaisen sosi- sopimusoikeuteen, josta parlamentti nyt antaa tämän mietinnön. Tämä epäonnistuminen johtuu eroista. Kansallisissa sopimusoikeuksissa on muitakin epäonnistumisia. Olemme samaa mieltä, mutta hiljattain eurobarometri osoitti, että tärkein este, joka liittyy sopimusoikeuteen, tulee ensimmäisenä yhdestä toista esteestä. Ja tämä on syy sille, että meidän täytyy päästä näistä esteistä yksi kerrallaan eroon, aloittain nyt tästä sopimusoikeudesta. Ja tämä on keskustelu, josta, jota on käyty tässä parlamentissa kymmenen vuotta. Ja 30 vuotta sitä ovat käyneet ulkoiset asiantuntijat, eli työ, jota on tehty, jota voitaisiin analysoida ja tutkia ongelmaa, se on tehty jo. Meillä on mahdollisuus tarkastella sitä ja siksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa. On aika toimia nyt ja nähdä, mitä positiivista me voisimme saada aikaan. Olen ottanut huomioon arv vaikutusten arvioinnin liittyen politiikkaan ja vihreään kirjaan ja uusiin ratkaisuihin – vapaaehtoisissa instrumenteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että harmonisointia ei tehtäisi, mutta kuluttajille ja yrityksille annettaisiin mahdollisuus käydä Euroopan laajuista kauppaa. Olen myöskin tukenut sellaista välinettä, jota voitaisiin käyttää yritysten välisessä ja yritysten ja kuluttajien välisessä toimissa. Tämä suosisi myyntisopimuksia digitaalista sisältöä ja tiettyjä palveluja. Ja olen ottanut huomioon ja kuullut sen, mitä parlamentti on sanonut, sen, että kaikki tulevaisuuden välineet, olivat ne mitä tahansa, niiden pitäisi ottaa huomioon kuluttajien suoja hyvin vahvasti. Kuluttajien suoja jota on myöskin kansallisella tasolla, sitä tule yhtä vahva. Jos näin ei toimita, niin me epäonnistumme tässä kysymyksessä. 30. toukokuuta komissio julkaisi tutkimuksensa asiantuntijaryhmän tekstin liittyen eurooppalaiseen sosipumisoikeuteen, niin me olemme kuulleet kaikkia osapuolia. Komissio on analysoimassa julkisen kuulemisen tuloksia ja se valmistelee syvällistä vaikutusten arviointia, jotta se voisi määritellä, mikä olisi seuraava hyvä askel tällä kriisin aikana, jotta voisimme vahvistaa sisämarkkinoita ja luoda työpaikkoja ja kasvua sisämarkkinoilla niin, että laajentaisimme niitä, erityisesti PK-yritysten suhteen, ja niin, että voisimme tar- tarjota kuluttajille parempia ehtoja. Vielen Dank, Frau Reding. Kiitos. Rova Reding, me päätimme käsittelyn asiasta. Äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla Rova Hirschin mietintö koskien ammatillista koulutusta.